So, wir freuen uns On mukavaa, että Pim van de Kamp on tervehtynyt ja jälleen mukana, joten sydämestä tervetuloa myös Pim. Eiköhän aloiteta. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi tämän viikon kokoukseemme. Esityslista voitaneen hyväksyä tällaisenaan, jos kenelläkään ei ole mitään vastalauseita, ei näytä olevan, joten Esityslista on hyväksytty. Sitten pöytäkirjan hyväksyminen. Jos 15.16. helmikuuta pöytäkirjaan ei ole huomioita, voidaan sekin hyväksyä. Pöytäkirja hyväksytty. Ja nyt sitten ensimmäinen varsinainen kohta esityslistalla komission esitys EASA-asetuksesta. Varmaan kaikki muistatte komission jäsen Boots viime äh, joulukuussa esitteli ilmailupaketin meille esittelijäkin on jo nimetty tällä välin. Ja nyt mennäänkin sitten paketin yksityiskohtiin. Ensimmäisenä puheenvuoronsa DG Moven edustaja herra Cornelius puheenvuoron 15 minuuttia ja hänen jälkeensä sitten esittelijämme edustaja Mari Nesku. Ei vielä, kun ensin komission Cornelius. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. It's a... Kiitos puheenjohtaja. Hauska olla täällä esittelemässä komission ehdotusta uudeksi asetukseksi ilmailualan uusia sääntöjä varten. Olen aika ylpeä muuten siitä. Ensinnäkin niin kalvot ovatkin siellä mennäpä jo toiseen. Ensinnäkin, miksi tällainen ehdotus tässä vaiheessa? Olemme sitä mieltä, että se on tarpeen ja hyödyllinen päivittäksemme nykyistä lainsäädäntöä, jota meillä on ollut aika menestyksellisesti 10-15 vuoden ajan. Näin voidaan valmistella ilmailualan turvallisuuspuitteita haasteita varten, joita meillä edessämme on 10-15 vuoden päässä. Näin olemme sellaisessa asemassa, että voidaan jatkossakin taata turvallinen, ympäristöystävällinen ilmailuliikenne matkustajille ja ylipäätään ihmisille. Ehdotus noudattaa aika lailla komission painopisteitä. Se sopii myös meidän pyrkimyksimme edistää työpaikkojen ja kasvun aikaansaamista. Haluamme syventää sisämarkkinoita niin, että se olisivat reilummat, vahvistaa teollista pohjaa ilmailualalla ja totta kai kun ilmailu on kansainvälistä globaalia liiketoimintaa, haluamme vahvistaa myös meidän EUn roolia maailmanlaajuisena toimijana turvallisuusehdotuksessamme. Noudattamamme periaatteet tarkistuksen aikana liittyvät ensinnäkin siihen, että emme halunneet mitään vallankumousta saada aikaan järjestelmää, vaan kehitellä sitä. Tarkoituksena on vahvistaa kaikkia sitä hyvää jota me olemme jo saavuttaneet vuosien saatossa nykyisissä puitteissa, mukaan lukien myös EASan toiminta, mainitakseni vain tämän yhden puolen. Toiseksi olemme noudattaneet myös sellaista periaatetta, että me olemme pyrkineet tekemään asetuksesta oikeasuhtaisemman, yksinkertaisesti jos vain mahdollista, keskittyen esimerkiksi siihen, missä todelliset riskit ovat, asettaa se etusijalle suoriteperusteista lähestymistapaa noudattaa, eikä vain määräillä. Vielä yksi periaate, jota olemme noudattaneet tarkistuksessa, on se, että me haluamme vahvistaa sellaista filosofiaa, että meillä on yksittäinen järjestelmä, huomioiden kaikki toimijat kansallisella ja jäsenvaltioiden tasolla. Olemme pyrkineet myös huomioimaan paremman sisäiset kytkennät, turvallisuus ja niin edelleen. Me olemme pyrkineet saamaan aikaan myös joustoa enemmän kuin aiemmin. Näin voidaan huomioida tulevat kehityskulut myös markkinoilla ja tekniikassa. Niin ikään haluamme laittaa sellaisen asetuksen, joka mahdollisimman pitkälle on tekniikaneutraali ja suosii innovointia. Ensinnäkin liittyen tavoitteeseen käyttää paremmin nykyisiä voimavaroja Yksi tähän liittyvä tekijä on se, että meillä on kalupakki, jotta voidaan yhteen kerätä ja jakaa voimavaroja osana yksittäistä järjestelmää. Jakaa voimavaroja kansallisten ilmailuviranomaisten kesken, heidän keskenään ja kansallisten viranomaisten ja EASan keskenkin. Näin voidaan hyödyntää eurooppalaisia tarkastajia, niin kuin me kutsumme sitä, luoden puitteet myös vastuunjaolle eri tahojen välillä. Itse turvallisuus, valvonta ja työ tehdään siellä, mihin se parhaiten sopiikin. Me olemme ottaneet mukaan myös sinne hätätoimenpiteen järjestelmään, koska paljon tämä riippuu siitä, mikä on heikon linkki. Siellä täytyy toimia missä on puutteita meidän mielestämme. Tähän täytyy puuttua eurooppalaisella tasolla, jos puutteita on. Siksi me olemme sellaisen valvontamekanismin luoneet. Varmasti voitte kuvitella, että jäsenvaltioiden mielestä se on aika kiistanalainen aihe. Sitten vielä liittyen aiheeseen voimavarojen parempi käyttö. Haluamme luoda rekisterin, tietorekisterin, joka liittyy sertifiointiin ja valvontaan. Kokemuksista olemme oppineet, että tieto on tilkun talkun siellä sun täällä EASassa e jäsenvaltiossa ja se haittaa hyvää valvontaa. Tämä riittyy esimerkiksi siihen, että saadaan paremmat puitteet ilmailulääketieteellisen tiedon vaihtamiselle. Kun ajatellaan Wingsinkin onnettomuuden muistopäivää, niin onhan tämä ajankohtainen aihe. Aikaisemminkin meillä oli mahdollisuus käyttää yksityisiä elimiä eh, osana valvontajärjestelmää. Nyt meillä on laajempi pohja, selkeämpi pohja käyttää näitä hyväksyttyjä yksiköitä. Olemme paremmin myös viranomaispuitteet määritelleet jäsenvaltiossa, itse perusasetuksessa yhteiset puitteet myös tarkastajien hyväksymiselle ja pätevyydellä. Totta kai kaiken pitää olla samalla korkealla tasolla. Ja täytyy pystyä noudattamaan samoja sääntöjä yhtäläisesti. Tämän lisäksi olemme pyrkineet saamaan ja säännöt oikeasuhteisemmekin saada myös hätätoimille selkeät puitteet, ettei järjestelmä olisi liian raskassoutuinen. Tärkeää on ilmailussa se, mitä tapahtuu ikaossa – Olemme pyrkineet noudattamaan maailmanlaajuisia sääntöjä mahdollisimman pitkälle, jotta oltaisiin vaikuttavampia myös eurooppalaisena tahona ikaossa. Kun otetaan asiantuntijaverkostomekanismi käyttöön, tehdä yhteistyötä globaalilla tasolla, mukaan lukee myös tietorekisteri, sääntelyjen eroista verrattuna EU- ja ICAO keskenään. Sitten liittyen otsikkoon joustava suoritus, suoriteperusteinen järjestelmä. Tähän uuteen ehdotukseen on tulossa selkeämpiä periaatteita niin, että voidaan riskiarviointia tehdä. Näin voidaan kehitellä suoriteperusteisempaa sääntelyä. Asetus keskittyy eniten siihen, missä meidän mielestämme suurimmat riskit ovat, missä on eniten tarvetta julkiselle puuttumiselle turvallisuuden nimissään nimittäin kaupallisessa ilmaliikenteessä, joka tapahtuu säännönmukaisesti. Meillä on enemmän nyt mahdollisuuksia tarjolla myös yrityksille osoittaa, että ne vastaavat vaatimuksia. Olemme laajentaneet mahdollisuutta antaa säännönmukaisuusilmoituksia, kuten muillakin alueilla käy. Me olemme yksinkertaistaneet määritelmiä, erilaisia toimintaryhmiä ja alustyyppejä on yksinkertaistettu, kuten myös liisaus on nyt mahdollista yritysten kesken. Se on yhä tavallisempaa, kun ala yhdentyy. Sinne on tullut muitakin joustotekijöitä nyt, joihin voidaan turvautua. Jäsenvaltiot voivat käyttää eurooppalaista järjestelmää liittyen valtion koneisiin, sotilastoimiin. He voivat, tai itse valmistajatkin voivat päättää tulla mukaan liittyen pienkoneisiin, jotka nyt ovat vielä eurooppalaisen sääntöjen ulkopuolella, mutta ovat nyt ehdotuksessa mukana. Ehkä hekin pitävät hyödyllisenä saada EASan sertifikaatti. Me olemme huomioineet myös EKIA, ICAon vaatimukset turvavaatimuksissa. Tämä on kaikkein uusinta kehitystä ICAon puitteissa. Meillä on nyt tarkempi suunnitelma turvallisuutta varten Euroopan tasolla. Se on tärkeä osa meidän politiikkaamme. Tämän lisäksi me olemme pyrkineet jäsentämään paremmin tekstiä käyttäen standardoitua terminologiaa. Ajan myötä asiat ovat kehittyneet. Olemme huomanneet, että ne eivät ole riittävästi huomioit nykyisissä perussäädöksissä. Siksi me olemme nyt vahvistaneet sitä tapaa, jolla jatkossa voidaan puuttua ja huomioida turvallisuus, alu, aluksiin, lentoaluksiin liittyvät säännöt tai vaikka muu säännöstö, turvallisuus, ympäristö ja näiden kytkökset. Verkkoturvallisuus meidän mielestämme on selvästi myös osa oikeusperustaa ja salan oma osansa siinä – siellä on myös viittaus siihen, että pitäisi tehdä parempaa yhteistyötä Riitsin puitteissa liittyen kemikaalilainsäädäntöön. Olemme huomanneet myös vuosien saatossa erään kuilun, nimittäin kun ajatellaan maahuolintapalveluita ja turvallisuusanalyysit ovat osoittaneet, että aika lailla paljon on siellä ongelmia ollut. Siksi olemme ehdottaneet, että maahuolinta tulisi asetuksen piiriin. Ei tietenkään mitään tiukkoja sääntöjä, vaan oikeasuhtaiset puitteet turvallisuuden huomioimiseksi. Ilmailun tuotteiden turvallisuuslaitteet sitten, esimerkiksi päästöt, melu, nehän olivat jo aiemminkin mukana säädöksessä, mutta nyt ne on paremmin huomioitu myös hyväksyntämenettelyssä. menettelyssä alusten kohdalla. Siellä on joitakin keskeisempiä vaatimuksia nyt tullut ympäristösertifikaattien saamiseksi. Lopuksi vielä yksi suuri porsareikä, joka meillä on ollut sääntelyssä, jota ei tietenkään voinut edes tajuta kymmenen vuotta sitten, on miehittämät ilmalukset, droonit. Siksi siellä on nyt oma artiklansa, oma liitteensä, omine keskeisine vaatimuksineen ja menettelyinen turvallisuuden hoitamiseksi miehittämättömissä ilmaluksissa. Olemme ehdottaneet kuitenkin, että aikaisempi reunaisto poistettaisiin. Nimittäin jos on 150 kilogramman suuruisten alusten tai suuruisia alusten pienemmät alukset, ei olisi tätä vaan, että meillä olisi yhteiset säännöt kaikille miehittämättömille aluksille. Ajatuksena on tietenkin se, että se täytyy suhteuttaa riskiin säännöt eivät voi koskea kaikkia samalla mitalla, jos on kyse että hyvin pienistä tai hyvin suurista miehittämättömistä ilma-aluksista, jotka saattavat samalla korkeudella liikkua kuin matkustajakoneetkin. Tämä on ihan uusi asia. Siihen voidaan tietenkin palata vielä seikkaperäisemmin. Niin ikään me olemme pyrkineet koentamaan EASan hallintoa joiltakin osin Tehän tiedät, että viraston oikeusperusta on nyt tässä asetuksessa. Tekstin monet muutokset liittyvät yleisnäkemykseen, eli parlamentin neuvoston ja komission yhteiseen julkilausumaan siitä, miten hajautettuja virastoja pitäisi hoitaa. Ja siellä on myös johtokuntamenettely otettu käyttöön, jotta voidaan arkista työtä hoitaa. Meillä on nyt uusia tulolähteitä, luvat esimerkiksi. Ja e se voi käyttää näitä tukeakseen turvallisuuden kehittämistä Afrikassa antaen tukea myös siellä. Lisäksi olemme ehdottaneet sinne lisättäväksi mahdollisuus, joka liittyy maksuihin silloin, kun on kyse ATM-asetuksesta ja valvonnasta. Totta kai me tarvitsemme jäsenvaltioiden tukea, eurokontrollinkin tukea, että kun ajatellaan näitä maksuja niin, että ne olisivat myös jatkossa todellisuutta. Tästäkin on yksityiskohtaisempia tietoja. Siellä on joitakin indikaattoreitakin tullut, tai on ollut tarvetta kehittää indikaattoreita EASAn työtaakan määrittelemiseksi tehokkuuden määrittelemiseksi. Ehkä voidaan lisätä joustoakin henkilöstön määrässä, kun ajatellaan kuinka paljon maksuin rahoitetaan. Tämä, tätä on peräänkuuluttanut jo pitkään alakin, että voitaisiin henkilöstön määrää sopeuttaa tarpeeseen markkinoille. Ja mielestämme indikaattoreiden avulla se voidaan hoitaa osana vuotuista talousarviomenettelyä. Lisäksi olemme esittäneet, että käytetään entistä enemmän EASAn asiantuntijuutta eri aloilla. Tai antaa komissiolle mahdollisuus kääntyä EASAan puoleen teknisen asiantuntijuuden saamiseksi turvallisuudessa, ympäristöasioissa, tutkimuksessa, koulutuksessa tai yhteisen ilmatilan täytäntöpanossa. Lopuksi vielä yksi dia liittyen drooneihin, miehittämättömiin ilma-aluksiin. Kuten totesin, tässä on tiettyä eroa nyt ajatellen mennyttä ja nykyisyyttä huomioiden kaikki mahdollisuudet so- sovellukset, minkälaisia dronia voi vapaammin nyt lentää ilmatilassamme. Ja kuten totesin, meidän ehdotuksemme huomioi nyt kaikki droonit niin, että meillä on yhteisiä sääntöjä, jotka perustuvat riskiin, arvioidaan itse operaation riskiä, ei pelkästään ajatellen dronin kokoa, vaan mihin sitä käytetään. Me tiedämme, että siinä on eroa, jos sitä käytetään keskellä Brysseliä tai Ruotsin pohjoisosissa. Lisäksi olemme ehdottaneet, että selkeämmin tehtävät jaettaisiin EASan ja kansallisten viranomaisten kesken. Meillä on lukuisia menettelyjä, joita täytyy vielä sopeuttaa dronien vaatimuksiin, koska nyt on kyse erin että laajasta yhteisöstä ihmisiä, joita ei ole vielä oikein sopeutettu ilmailualan sääntöihin. Lisäksi on selvää vaatimusta kuultu jäsenvaltioista muun muassa, että saadaan parempia välineitä valvontaa, jotta jatkossa voidaan hoitaa sellaiset tulonit paremmin, jotka lentävät alueella, jos, jolla niitä ei pitäisi lentää. Eli teknisiä välineitä tarvitaan jäsenvaltioiden auttamiseksi täytäntöönpanossa. Tässä joitakin kohtia liittyen miehittämättömiin ilmailuksiin. Puheenjohtaja, näin voi päättää alustukseni. Kiitos. Aha, Ja nyt äh, esittelijä Marines, olkaa hyvä. Thank you, Chair. <clears throat> Thank you. Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitokset tästä esityksestä. On selvää, että tämä on erittäin tärkeä säädösteksti. Tätä on odotettu pitkään. Asia ei edennyt toivotulla tavalla neuvostossa, mutta mielestäni tämä on tasapainoinen teksti ja sitä todellakin kaivataan teollisuuden puolellakin. Muutamia kysymyksiä. Ensinnäkin kysyisin, että miksi komissio ilmoitti käyttävänsä lentoturvallisuusviraston nimeä. Ja sitten mitä tulee näihin miehittämättömiin ilma-aluksiin, se on tärkein tekstiin liittyvä asia. Se on keskeisin haaste tulevaisuutta silmällä pitäen. Niillä voidaan tehdä vaikka ja mitä. Kyse on teknologiasta, joka ei ole enää meidän hallinnassamme. Näitä käytetään kaikkialla, näitä voidaan ostaa lelukaupoistakin, joten ongelmia on kyllä tarjolla. EASA toden totta vastaa turvallisuusasioista ilmailualalla, mutta toisaalta kyse on ilma-aluksesta, joten me tarvitsemme selkeämpiä, tiukempia sääntöjä miehittämättömiin ilma-aluksiin liettyen. Tietenkin tässä käytetään delegoituja säädöksiä, mutta tärkeimpiä periaatteita täytyy vaalia myöskin säädöstekstissä. Yksi liittyy rekisteröintiin, eli kielletään alustan käyttö tietyillä alueilla, mutta Ehkä kaipaamaan tässä vielä hiukan sel- selkiytystä. Yksi kysymys näihin maksuihin ja sanktioihin liittyen. Tässä puhutaan 4 prosentista ja 2,5 prosentista ja kysyisinkin, että miten näihin on päädytty komission laskelmissa, kun puhutaan yrityksestä, jonka liikevaihto on 50 miljardia. No puhutaan vaikka Airbusista, ja se joutuisi liikevaihdosta maksamaan 2,5 prosenttia. No, mielenkiintoinen tilanne koittaisi, olipa sitten mistä tahansa virheestä. Sitten turvallisuuskysymys. Missä määrin EASA on mukana turvallisuudesta puhuttaessa, erityisesti kyberturvallisuudesta puhuttaessa? Mikä on tässä komission ajatuksena. Ja sitten mitä tulee kansainväliseen yhteistyöhön, sillä on tietenkin keskeinen merkitys, mutta toivottavasti onnistumme siinä, että tämä on vastavuoroinen järjestelmä, eli EASA ja FAE tekivät yhteistyötä sertifioinnin alalla. Se on tärkeä seikka teollisuudelle, Kustannukset vähenevät tätä kautta ja byrokratia myöskin. Siinäpä tältä erää kaikki. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavaksi Gabriele Trois, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän komissiota tämän päivän esityksestä. On oikein hyvä, että jo varhaisessa vaiheessa meillä on tilaisuus tästä erittäin ratkaisevasta asiasta käydä mielipiteiden vaihtoa. Tässähän me nyt luomme todella ilmailualan tulevaisuutta. Kyseessä ovat kuitenkin tuhannet asiantuntijatyöpaikat Euroopassa. EASA on turvallisuuden alalla tehnyt erittäin hyvää työtä perustamisestaan alkaen, mutta kyseenalaista on kuitenkin se, mitenkä tämän tulee jatkua, kun ajatellaan ilmailualan ähm, turvallisuusuhkia, niitä on yhä useampia ja täytyisi löytää sellainen konsensus, josta kaikki voivat olla yhtä mieltä. Vaikuttaa kuitenkin, että yhtäältä komissio ja EASan välillä on erimielisyyttä ja toisaalta sitten ähm, jäsenvaltioiden ja lentokenttien välillä toisaalta sen suhteen, kuinka pitkälti ja e toimivallan tulisi, kuinka pitkälti sen tulisi ulottua. Ja luonnollisesti EASA saa tietoa turvallisuusviranomaisilta, jäsenvaltioilta, mutta mielestäni tämä ei toteudu vielä riittävällä tasolla. Ja kaikki varmaan olemme yhtä mieltä siitä, että mm, lentoalan turvallisuus on rajat ylittävä asia ja sen suhteen tulisi aikaan saada eurooppalaisia ratkaisuja. Toisaalta kuitenkin on turha lähteä perustamaan päällekkäisiä toimintoja jo hyvin toimiville olemassa oleville toiminnoille. Ja lisäksi nämä toimet, joista puhutaan ja toimivalta, josta puhutaan, tulisi konkretisoida. Kun ajatellaan turvallisuutta, niin muun muassa ympäristö, kysymykset ja ympäristöstandardointikysymykset nousevat esiin ja toivon, että myös Euroopan parlamentin keskusteluissa keskitytään entistä paremmin myös sosiaalisiin standardeihin työntekijöiden suojeluun. Mitenkä nämä voisivat toimia EASan toimivallan alaisena? Ja luonnollisesti, kun EASan toimivaltaa lisätään, niin tietenkin se voimavaroja tulee samalla pohtia me ajatellaan ilmailualan nopeita valtavia muutoksia ja EASan tulevaisuutta, niin mielestäni kyllä budjettileikkaukset eivät voi tulla kysymykseenkään. Kun ajatellaan lentoyhtiöitä, lentokenttiä ja lentokoneiden valmistajia, niin tässä on niin monia eri toimijoita mukana, että EASan kohdalla leikkaukset eivät kyllä olisi muuta kuin ampumista omaan maaliin. Näin ollen täytyy myös katsoa, miten EASA pystyy hoitamaan tehtävänsä ja suunnitelmat esimerkiksi reittimaksuista ovat nousseet esiin, mutta voitaisiinko saada ehkä tällainen pysyvämpi maksujärjestelmä aikaan. Kun ajatellaan maailmanlaajuista tilannetta, jotta niin tarvitaan tietenkin sellainen EASA, joka voi toimia kansainvälisesti ja ö, olemme saaneet ilmailualan ja lentoliikenteen alan turvallisuudessa jo paljon aikaan ja voimme varmasti hyvin ylpeinä puolustaa näitä saavutuksia. Täytyy ehkä viedä näitä turvallisuusstandardeitamme ja myös ympäristöstandardeitamme muuallekin, kun ne ovat hyväksi osoittaneet kouluttautuneet Ja tässäkin EASA tarvitsee riittävät voimavarat. Kyse on kuitenkin muustakin kuin rahasta. Ennen kaikkea EASA tarvitsee poliittista tukea. Ja näin EASA tulee tukea niin, että se saa kansainvälisillä foorumeilla sille kuuluvan statuksen. Joten tässä on kiinnostavaa tietää, kuinka paljon EASA myös tarvitsee henkilöstöä hoitakseen kaikki nämä tehtävänsä. Kiitos paljon. Kiitoksia ja seuraava puhuja Peter van Dalen. Dank u wel, voorzitter. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. On tietenkin selvää, että me kuulemme ja katsomme tätä varjoesittelijöidenkin keskuudessa, mitä on ehdotettu. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä. Tämä tärkein asia on miehittämättömät ilma-alukset, varsinkin niiden riskipotentiaalin takia – Ranskassa sattui välikohtaus, jossa lennokki meinasi törmätä matkustaja-alukseen, joten tämä on varmaan kaiken A ja O, eli miten voimme varmistaa, että näitä lennokkeja voidaan turvallisesti käyttää. Klassinen kysymys komission suuntaan. EASAN ja kansallisten tarkastuselinten välinen suhde näyttää siltä, että yhä enemmän viran valtuuksia annetaan EASalle ja kansallisella tasolla taas suuntaus on toinen. Mutta kokemuksesta voin sanoa, että tarkastajien pätevyydet ovat kyllä kansallisella tasolla riittävät. Joten nyt täytyy katsoa, miten EASAN ja kansallisten tarkastustoimien välinen yhteys hoidetaan. vaikka kaikki omalta osaltani. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Matias Miltenberg. Kiitos puheenjohtaja niin kuin tässä jo todettiin, lennokit ovat äärimmäisen tärkeä asia, johon tässä täytyy tarttua. Ja kysyisinkin komissiolta seuraavaa. Mielestäni tähän liittyy nimittäin vielä epäselvyyttä. Liitteessä yhdeksän puhutaan henkilöistä, jotka näitä miehittämättömiä ilma-aluksia ohjaavat, niin kysyisinkin aikooko komissio delegoitujen säädösten kautta huolehtia siitä, että puhutaan äh, näiden äh, miehittämättömien ilma-alusten äh, dronien käyttäjien pätevyysvaatimustasosta, ettei käy niin, että koulutusta on vähän siellä sun tällä niin kutsutuille droonioperaattoreille, mutta tästä ei ole minkäännäköistä yhteistä linjaa. Eli aikooko komissio hoitaa tämän delegoidun säädöksen kautta sitten äh, konfliktialueiden äh, yli lentäminen. Tämä on meille hollantilaisille äärimmäisen tärkeä kysymys MR17 äh, tapahtuman tapauksen jälkeen ja on vedottu siihen, että EASA saisi vahvemman roolin ja että Euroopan tiedustelu järjestöjen tulisi ehdottomasti ilmoittaa EASalle kaikista eh, tiedoista ja epäilyksistä ja näin EASA voisi koordinoida toimia, jotta uusia katastrofeja ei pääsisi tapahtumaan. Miksi tätä EASAn roolia ei ole tämän vahvemmin otettu ehdotuksessa esiin, kun puhutaan eh, turvallisuudesta? Ehm, tässä tarvittaisiin mielestäni pidemmälle meneviä ehdotuksia ehdottomasti. Kiitos paljon. Kiitos teille ja sitten Merja Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset komissiolle esittelystä. Itse lähden siitä, että kaiken tärkein pohja on aina turvallisuus ja toimivuus. Puhutaanpa sitten lentoliikenteen mistä alueesta hyvänsä. Dronesit on yksi esimerkki etenevistä innovaatioista mutta yksi tärkeä kysymys komissiolle on se, että pysytäänkö me nyt kaikissa näissä uusissa tuotteissa, uusissa innovaatioissa mukana, pysyykö valvonta, mutta pysytäänkö ennen kaikkea me poliitikot mukana siinä muutoksessa, mitä koko järjestelmässä tällä hetkellä tapahtuu. Miten EASan resurssit ja aikataulupaineet kohtaavat toisensa. Yritykset toivovat nopeita sertifiointeja, vahvaa seurantaa ja valvontaa, fiksuja standardisointiprosesseja ja myös laajaa kansainvälistä yhteistyötä, esimerkkeinä USA, Kanada ja muu maailma. Miten näette EASan tulevaisuuden niistä lähtökohdista, että maailma muuttuu koko ajan. Meidän politiikkakoneistomme on useimmiten tuskallisen hidas ja samanaikaisesti edellytetään nopeita ja taloudellisesti fiksuja toimintamalleja. Kiitoksia. Danke sehr, jetzt Karima Kiitoksia, sitten Karima Deli. Merci, euh, Kiitos puheenjohtaja. Komissio antoi meille tietoja siltä pohjalta, että 2020 mennessä 40 prosenttia kasvaa lentoliikenne. No ensinnäkin on kysyttävä, ovatko nykyiset väylät sopivia tällaiselle kasvulle, kun ajatellaan sääntelyn kehittämistä ja kun tulee uusi virastokin, että meillä on hyvät välineet turvallisuudessa seuraavalle 20 vuodellekin. Ja sitten kun ajan nykyistä ilmastonmuutoksen torjuntaa, niin päästäänkö 50 prosenttiin leikkauksena? No, ei tietenkään vastaisiin. Ilmaliikenne on valtava päästöjä lähde jo, kun ajatellaan kasvihuonekaasupäästöjä. Eli Saksan suurisen maan verran vuosittain, eli yksi suurimpia haasteja tekstissä kai on ympäristö. Ja kun meille tuota kaaviota esitteli, että minä sain sellaisen vaikutelman, kun totesitte siellä, että nimenomaan ympäristöpuoli on nyt saanut paremman sijaan, mutta ette mitään sen tarkempaa kertonut kuitenkaan. Mielestäni tämä olisi tärkeää. Saanko sinne selkeä koordinointipuoli myös kaaviota varten yhdessä esimerkiksi eurokontrollin kanssa? Tämä nyt ensin. Toiseksi Tämäkin vaikuttaa tärkeältä, varsinkin ympäristön näkökulmasta. Oletteko jo miettimässä sääntöjä, teknisiä innovaatioita, vaihtoehtoisia polttoaineita? Katsotteko jo tähän suuntaan? Esimerkiksi ajatellen nyt niitä kaikkia kysymyksiä, jotka liittyvät kerosiinin kulutukseen. Puhuttiin täällä verosten maksusta Onko niin, että ei saada mitään uusia esimerkiksi maksujärjestelmissä kerosiinin kohdalla? Minulle tässä kaksi tärkeää kysymystä. On vielä yksi kysymys, joka sekin on tärkeä. Nimittäin EASA pitää paremmin taata se, että valtiot myös ihan lentäjien fyysistä ja psyykkistä terveyttä tarkastelevat. Ajatellaan Wingsin kohtaloa. Silloin vaiettiin täysin ongelmista. Eli kyllä tähän kuuluu myös sosiaalinen puoli. Toki myös ilmanlaatu koneissa ja työntekijöiden rooli. Ja mielestäni tämäkin kuuluisi Jaasalle. Lopuksi vielä yksi kysymys. Minä haluaisin tietää, miten te aiotte päästä eroon eturistiriitoista johtokunnassa? Danke sehr, jetzt Ines. Kiitoksia. Seuraavaksi Ines Ajala-Sender. Olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Aivan ensin haluan kiittää tästä esityksestä ja olisi todella mielenkiintoista saada se vielä käyttöömme, niin kuin sihteeristö varmaan jo lupasikin. No nyt minä haluaisin kuulla, että kuinka tämä sosiaalinen ulottuvuus, joka liittyy turvallisuuteen, sekin käsitellään EASan piirissä. Onhan totta, että tuo German Wingsin järkyttävä, valitettava tapaus, josta saimme eilen loppuraportin tiedot, niin sehän paljastaa, että inhimillinen tekijä on kuitenkin aivan keskeinen. Ja kun puhutaan droneista, niin täytyy muistaa, että kyllähän niidenkin takana on kuitenkin aina ihminen myös näiden sotilaallisten droonien takana. Eli kyllähän niitäkin ihmiset ohjaavat ja niihinkin kuuluu tuo inhimillinen ulottuvuus. Kun puhutaan lentäjistä ja miehistöstä, niin haluaisin äh, vielä konkreettisemmin kuulla, mm, kun heihin kohdistuu äh, hyvin kovaa painetta, myös äh, taloudellista painetta, ajatellaan näitä lentotunteja ja niin edelleen, niin kyllä tässä varmasti tilanne itse asiassa heikkenee sen sijaan, että se paranee niin kuin sen pitäisi parantua ja mitenkä virasto, lentoturvallisuusvirasto nyt ihan konkreettisesti on lähtenyt toimimaan. Sitten äh, olen täysin samaa mieltä näistä tarkastajista. Meidän tulisi toimia e, paitsi ilmailualalla myös muilla aloilla vastaavasti. Ja sitten tietenkin kyberturvallisuus. Nämä laitteet ovat yhä monimutkaisempia ja sofistikoituneempia, joten äh, niihin liittyy tietenkin myös tämä äh, haavoittuvaisuus kaikkiin näihin sähköisiin järjestelmiin. Mm, puhutaan verkostosta, asiantuntijaverkostosta, jota Eurooppa sitten yrittäisi jotenkin koordinoida, niin mitenkä he voisivat toimia keskeisissä kysymyksissä, kuten esimerkiksi vaihtoehtoiset polttoaineet, siis biopolttoaineet, joita saadaan kiertotaloudesta, yhtäältä näin ja toisaalta kysyisin, että millä tavalla voitaisiin parantaa sitten kun puhutaan tulevaisuudessa lentokoneiden, jotka on otettu pois käytöstä, kierrättämistä ja niin edelleen. Ja onko EASA nyt Saksan hallituksen kanssa tehnyt sopimuksen tästä toimipaikastaan. Tästähän on ollut aika paljon levottomuutta. Muut virastot ovat saaneet aikaan sopimukset isäntävaltioiden kanssa ja olisi hyvä, jos tämä EASankin tilanne siellä Kölnissä vihdoin ja viimein lopullisesti selviäisi. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi Finn van de Kamp. On kysyä. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Uskon, että mitä EASAan tulee ja sitä käsittelevään asetukseen tulee, niin siinä on kyllä potentiaalia ainakin eurooppalaista ilmailupolitiikkaa silmällä pitäen. Tämä kysymykseni ei välttämättä kuulu suoraan asiaan, enkä ole puhunut tästä asiasta laisinkaan esittelijän kanssa, mutta tämä liittyy EASan talousarvioon. Tälle virastolle annetaan hurjasti lisää tehtäviä ja kollega Cornelis omassa esityksessään puhuessaan hallinnosta viittasi myöskin maksuihin, mutta ehkäpä komission neuvosto ja esittelijä kertoisivat enemmän myöskin talousarviosta, varsinkin jos verrataan EASAn budjettia FAAn budjettiin, silloin voidaan sanoa, että kyllä yhdysvaltalaisilla on rahaa kuin roskaa ja meillä ei juuri yhtään mitään. Niin, ja kyllähän tässä tietenkin tiedetään, miten Goliat, Davidin ja Goliatin välisessä taistelussa kävi, mutta oli miten oli. Kyllä EASan voimavarat ovat aika lailla rajalliset. Varsinkin jos sille annetaan uusia tehtäviä, niin kyllä haluaisin myöskin tietää, että millä tavalla se näkyy sitten viraston budjetissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Lucy Anderson. Well, just a few... Kiitos. Vain muutama asia. Ensinnäkin minä olen aika huolestunut, kun luen vaikutusten arviointia ja sitten katson, mikä on lopullinen versio asetusluonnoksesta, että komissio ei riittävästi kiinnittänyt huomiota, varsinkaan työntekijöihin ilmailualalla, koskien lentäjiin ja muuhun henkilöstöön, jotka ovat huolissaan siitä, että tässä heikennetään sertifiointivaatimuksia ilman, että mitään perusteltu tai annettu näyttöä. En usko, että meillä on riittävästi tietoa tästä. Tämä on ehdottomasti sellainen turvallisuusalue, joka on tärkeää. Kuten oikein tiedämme, että varmasti Jossakin kun komissio muotoili uudelleen tavoitteita, ne varmasti mietti näitä ympäristösuojelutavoitteita, mutta kyllä torva turvallisuuden pitäisi olla tässä myös tärkeällä sijalla. Haluaisin kuulla siitä enemmän. Tämä koskee myös työntekijöiden työoloja ja ehtoja. Ja hyvien työehtojen, hyvän koulutuksen takamista – missä voitaisiin taata, että henkilöstön kohtelu ei kielteisesti vaikuttaisi turvallisuuteen. Meillä on yhä enemmän näyttöä ongelmissa tällä saralla. Mielestäni tämä luonnos ei huomioi riittävästi tällaisia näkökohtia riittävästi. Kiitoksia. Seuraavaksi Gesine Meissner. Kiitos. Periaatteessa ihan lyhyt kysymys vain komissiolle, liittyy turvallisuuteen sekin. Eli se, mitä Matthias van Willenburg tässä varjoesittelijämme sanoi, hän puhui droneista. Tähän liittyy toinenkin asia, jonka minä mielelläni nostan esiin, ADSP. Suurissa koneissahan on nykyään sellaisia järjestelmiä, että ne voivat nämä lentokoneet tunnistaa toinen toisensa ja myös välimatkan näin ollen tämä tilanne on hallinnassa pienissä lentokoneissa näitä laitteita ei kuitenkaan ole ja käsittääkseni myös taajuudet, joilla lähetetään, ovat erilaiset ja tästä voi syntyä turvallisuusongelmia. Afrikassa pari kuukautta sitten iso jumbojetti törmäsi pieneen yksityiskoneeseen en tiedä, oliko tämä tuossa syynä tämä ero taajuuksissa vai missä. Mutta kun on innovaatioita ja toinen toisensa tunnistavia turvallisuusjärjestelmiä, hyvä niin. Mutta samalla täytyy kuitenkin muistaa, että siellä ilmassa on pieniä ja suuria laitteita, koneita samanaikaisesti ja niillä pitäisi kyllä sitten olla sama taajuus. Se olisi ihan välttämätöntä. Kiitoksia ja seuraavaksi Jens Nielsen. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minulla on pari kysymystä. On mutta nyt yksi enää jäljellä, kun yksi jo kuultiin tällä liittyen työntekijöiden työehtoihin. Sitä vastausta odotan mielenkiinnolla. Sitten toinen kysymys yleisesti ottaen liittyen siihen, että pitäisi olla EASalla vahvempi toimeksianto. Harvalla kysymy- harvassa kysymyksessä meillä on sanansia minunkaan maassani ei juurikaan vastuutesta sitä, että meillä olisi nyt valtiot ylittävää valvonta. Kaikki ymmärtävät kyllä tätä. Eli vahvempi mandaatti, siksi kysyisinkin. Ajatellen konkreettisesti Ruotsia esimerkiksi ja Viroa. ei voisi olla muutkin maat kyseessä. Jos ajatellaan kotimaan reittiä Ruotsissa, jota hoitaa virolainen yritys ja saa sitten tehtäväksi, kun on ollut ongelmia, niin Ruotsin viranomainen sanoi, että valvoo, tarkastaa tapahtumat ja sitten toteaa, että pitäisi panna lentokielto. Mutta viranomainen, joka sen huomaa, ei sitä voi asettaa, vaan Viron viranomainen pitäisi asettaa se. Ja siellä sanotaan, että ei mitään lentokieltoa panna. Mielestäni EASalla pitäisi olla valta sanoa, jos kaksi erimielistä viranomaista on, että me hoidamme tämän. Turvallisuus on niin tärkeää, että ei tässä voi ruveta kissahäntää vetämään. Me hoidamme tämän. Tällaisen mandaatin haluaisin antaa EASalle. Kysyisinkin, antaako uusi asetus tämmöisessä tapauksessa EASalle mahdollisuuden puuttua? Kiitos. Danke sehr, jetzt Kiitoksia ja seuraavaksi Jackie Foster. Thank you, Chairman. Herra kiitoksia. Pyydän anteeksi, että tulin myöhässä paikalle. Nyt täällä on ilmeisesti maanviljelijöiden lak- mielenosoitus käynnissä ja se viivästytti tuloa. En päässyt valitettavasti kuuntelemaan tätä avauspuheenvuoroa komission puolelta, mutta vuosien ajan, no ehkä paljon ainoa edustaja, joka oli mukana muovaamassa ensimmäistä EASA-säädöstä. Voidaan todellakin sanoa, että ne asiat, joita säädöstekstissä käsitellään, niin ovat valtavat. Ja nyt, jos koskaan, täytyy pohtia, miten jatkossa on tarkoituksena toimia. Vielin katson tulevaisuuteen. EASA on tehnyt erinomaista työtä hankalinakin aikoina. Muutama asia, johon haluaisin kiinnittää huomionne. Ensinnäkin budjetti. Me emme ole siirtymässä FAA-tyyppiseen järjestelmään, mutta teollisuus tarjoaa noin 75 prosenttia kaikista tuloista ja unioni taas 25-30 prosenttia, niin tärkeänä pidän sitä, että teollisuudella on keskeinen positiivinen rooli määriteltäessä viraston toimintaa muihin asioihin, droneihin liittyen, minua todellakin kiinnostaisi kuulla, miten asia huomioidaan EASan toimenkuvassa ja toivon, että tämä kansainvälinen ulottuvuus näkyisi selkeämmin, sillä tarkkaan seuraan tämän mielenkiintoisen tekstin kehittymistä. Ja mitä tulee sitten ympäristö- ja työllisyysulottuvuuteen, mehän tiedämme mikä EASA on, mutta lentoaikarajoitukset ja muut vastaavalaiset määräykset, niitä valvotaan kansallisen, kansallisella tasolla ja mikäli työntekijöiden ja ilmalan yritysten välillä on ongelmia, niin varmaankin liitot hoitavat tämän asian ja kansalliset viranomaiset paneutuvat näihin kysymyksiin. En ole kuullut mitään ongelmia FTLn käyttöönoton jälkeen. Oli miten oli tämän ikään määräysten mukainen toiminta. Tekstistä löysin muutamankin kohdan, jossa viitataan tähän kansainväliseen kilpailuun ja eurooppalaisiin määräyksiin. Meidän täytyy muun muassa lentomelun osalta toimia ikäon määräysten mukaisesti. Meidän täytyy siis varmistaa, ettemme esitä eurooppalaisia määräyksiä, jotka sitten yksi kaksi yllätän ovatkin määräysten vastaisia. En halua, että ikä sivuutetaan. Ikaalla on keskeinen rooli ja se pitäisi kyllä noteerata myöskin tässä työssämme. Siinäpä kaikki meidän puoleltamme ja on tietenkin selvää, että näihin palataan vielä tuonempana yksityiskohtaisemmin. Kiitokset komissiolle alustuksesta, mutta sitten vielä tähän turvallisuuskysymykseen. Maailma kehittyy vuoden syyskuun 11 tapahtumien jälkeen. Vuosien saatossa yhteistyö lentokenttien viranomaisten välillä on kehittynyt ja nyt pitäisi varmistaa, että yhteistyössä komi EASan kanssa katsotaan myöskin tämän tyyppisiä kysymyksiä ja löydetään yhteisiä ratkaisumalleja. Kiitoksia. Edustaja Erttu. Kiitos puheenjohtaja, parhaat kollegat. Moni asia täällä jo keskustelussa onkin noussut esiin, mutta ehkäpä vielä kysyisin komission yleisestä strategiasta. Droonit ja toimivallan laajentaminen, mahdollinen EASAn toimivallan laajentaminen ovat varmasti kiistatta tärkeitä kysymyksiä, mutta kun puhutaan Euroopan ilmailualan strategiasta, niin kysyisin seuraavaa. Eikö olisi järkevää komission nyt lähestyä tätä asiaa hiukan kunnianhimoisemmin kuin mitä se on tehnyt, kun vaikkapa puhutaan erilaisista kansallisista verotuspohjista tai kun vaikka havaitaan, että ää, toimintaajat ovat erilaiset Euroopassa ja tämä voi johtaa erilaisiin lopputulemiin. Meillä esimerkiksi on huomattavasti muita maita rajoittavampi työaikasäädöstö. Kuitenkin vaikka sosiaalidemokraatti olen, niin olisin halunnut tästäkin asiasta enemmän keskustella. Ja sitten kun puhutaan ilmailualasta, niin mitä infrastruktuuripolitiikkaahan meillä ei Euroopassa ole. Se on alueellista tai korkeintaan kansallista, mutta eurooppalaista infrastruktuuriohjelmaa meillä ei ole. Eli emme ollenkaan tiedä, mihinkä tässä ollaan tulevien kymmenen vuoden aikana menossa infrastruktuurin suhteen. Eikä oikein varmaan edes tiedetä, että mihinkä haluttaisiin päästä. Eli nämä ovat aika kuumia perunoita varmaankin. Vaikeahan niihin on komission suoralta kädeltä puuttua, kun kuuluvat pitkälti kansalliseen toimivaltaan, mutta kyllä komission pitäisi nyt olla rohkea. Ja vielä toimivaltaan liittyen, kun puhutaan EASan toimivallan laajentamisesta, niin haluaisin kuulla, miten komissio aikoo siirtää EASalle turvallisuuden ja ympäristön alalla lisätoimivaltaa. Nythän nämä asiat hoidetaan hyvin eri tavoin eri jäsenvaltioissa, osittain kansallisesti, osittain alueellisesti ja kiinnostaviin kuulla, aikooko komissio siirtää tätä EASalle. Kiitos. Niin tosiaan, mitä kansalliseen toimivaltaan tulee ilmailualalla, niin me Saksassa olisimme iloisia, jos meillä olisi kansallista toimivaltaa. Nythän meillä on 16 eh, eri osavaltiota, jotka päättävät lentokentistä ja niin edelleen. Mukavahan se olisi tietenkin päästä Euroopan tason toimivaltaan, mutta meillä ei ole niin kuin raide eh, liikenteen alalla tai tieliikenteen alalla mitään kansallista toimivaltaa, vaan tosiaan kyseessä ovat eh, liittyvät liittovaltion osavaltiot ja näiden lisäksi sitten vielä viisi kuusi eri ministeriötä. No niin, tässähän näitä kysymyksiä nyt tuli. Ja me pidimme, tai oli mukava kuulla tämä esityksen. Ja nyt teillä on vielä tilaisuus Cornelissa vastata näihin kysymyksiinkin. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtajana. Todellakin tuli iso joukko asioita. Olemme iloisia, että ainakin kiinnostusta löytyy erotukseen aika lupavaa. Ajatellen jatkokeskustelua teidän kanssanne. Mielenkiinnolla jäämme niitä odottamaan. Herra Marinesku ensimmäisenä onnittelut muuten hänelle, että hän on esittelijänä. Odotamme mielenkiinnolla myös yhteistyötä teidän kanssanne. Mitä herra Marinesku sitten toi esille? Ensinnäkin EASan nimi. Ehkä paras perustelu on sille, että tämä on jo hyvin vakiintunut tuttu nimi, brändi. Ja jos brändi hyvin toimii, niin mikäpä sitten siitä luopumaan. Ei meillä ollut mitään syytä luopua tästä. Mainitsit droonit, kuten moni muukin. Palaan tähän myöhemmin. Sitten vielä sakot ja seuraamukset. Asetuksessa on joitakin enimmäisrajoja asetettu. Niitä ei ole nyt muutettu. Ne ovat nykyisessäkin asetuksessa jo. On tärkeää muuten huomauttaa, että tämä on todellakin vappilan hätävaraa. Niitä ei ole toistaiseksi kertaakaan käytetty. On paljon muitakin keinoja täältä, että noudatetaan sääntöjä. Joskus on hyvä olla kuitenkin takataskussa vahvempi toimenpide, niin Ehkä paremmin yhteistyö ratkaisee ongelmat ensin. Kansainvälinen yhteistyö tuli esillä myös Marinaskun puheenvuorossa. Vastavuoroisuuden tarve EAS, EASan ja Yhdysvaltain kesken. No vähän on edistystä saatettu, saatu aikaan Yhdysvaltain kanssa valvontasioissa jo tavattiinkin. Ensi kertaa sovittiin siitä, että jossakin pienemmissä tuotteissa ei enää olisi tarpeen sertifioida tuotetta kaksinkertaisesti. Joissakin tuotteissa sovittiin, että saamme yksinkertaisemman hallinnollisemman toimen jokin paperi, jotta voidaan tämän myötä alan kustannuksia leikataan. Sopia Yhdysvaltojen kanssa, että me pyrimme vähentämään päällekkäistä työtä molemmin puolin Atlanttia, kun sertifioimme suurempia ilmaluksia No, tässä varmasti kuluu muutama vuosi kuitenkin sitä ennen. Herra Marinesku ja Rova Prois mainitsivat turvallisuudesta senkin, että meidän täytyy olla edellytyksiä puuttua turvallisuusasioihin. Moni muukin kyseli komission roolin perään, kun ajatellaan EASan jäsenvaltioita. Olemme sitä mieltä, että jokaisella on oma tehtävänsä. Ehdottamassamme tekstissä on nyt lisätekijöitä tuotu mukaan vahvistaksemme EASan kykyä hoitaa turvallisuusasioita, kuitenkin niin, että suutari pysyy lestissään joka asiassa. Esimerkiksi, jos ajatellaan lentokoneiden suunnittelua, niin EASastahan löytyy siihen asiantuntimusta. Jos ajatellaan turvallisuusasioita, kyberturvallisuuskin monin osin, niin EASan täytyy olla aina osa ratkaisua. On muitakin tapauksia. Esimerkiksi tiedustelutiedon saatavuus. Mehän tiedämme, että meillä ei ole mitään eurooppalaista tiedusteluyksikköä, eli siinä tarvitaan yhteistyötä. Ja mielellämme niin teemmekin jäsenvaltioiden kanssa, kuten nytkin teemme, että arvioidaan riskejä yhteisesti. Ne johtavat toimenpiteisiin puolestaan joko oikeusperustana turvallisuus tai sitten yhteistyö tai sitten käytetään vain kansallista oikeusperustaa. Konfliktialueetkin tulivat esille monen puheenvuorossa. No näin me pyrimme juuri saamaan aikaan täydentävyyttä eri toimijoiden kesken. Varsinkin niin, että saadaan aikaan yhteinen arviointi yhteistyön takaamiseksi. Tietoa kyllä on. Sitten pyritään viestimään riskitietoa kaikille toimijoille – me nimittäin uskomme, ja tästä olen varmaan samaa mieltä, että turvallisuustietoa pitää olla saatavilla, eikä rajoita sitä vain muutama liikenteen harjoittajaa. Meillä on paljon liikenteenharjoittajia kuitenkin Euroopassa ja kuten muuallakin. Sitten vielä jatkakseni Rouva Browsin kysymysten parissa. Hän muuten lailla mainitsi EASan talousarvion niin, että meillä on riittävästi rahoitusta tarjolla, kuten myös joustoa siinä. Alakin on tätä peräänkuluttanut jatkuvasti. Mielestäni me olemme erotuksessa sen huomioineet. Te voitte sen arvioida tietysti, mutta kyllä voidaan tästä keskustella. Siinä on tullut joitakin lisätekijöitä mukaan. Nämä mainitsemani indikaattorit työtaakan selvittämiseksi, se auttaa teitä ja neuvostoa vuotuisessa talousarviomenettelyssä, jotta voidaan osoittaa, mikä on riittävä henkilöstömäärä virastoissa. Näin huomioida markkinoiden vaatimukset. Ei tule esimerkiksi viivästyksiä tuotteita sertifioitaessa. Sitä on tietenkin vältettävä, jotta voimme säilyä kilpailukykyisinä Täällä mainittiin myös, että on erittäin tärkeää, että EASA on aktiivinen kansainvälisellä näyttämällä. Siihenkin tarvitaan voimavaroja, oikeusperustaa. Me uskomme, että tässä ehdotuksessa molemmat puolet on hoidettu. EASA voi auttaa meitä viemään eurooppalaisia standardeja, auttamaan kolmansia maita turvallisuuden kohentamiseksi ei mikään estä sitä, että EASA voisi toimia muissakin maissa, kuten ne tekee nytkin. EASA auttaa meitä esimerkiksi aika paljon teknisessä työssä, esimerkiksi Kiinan kanssa. Näin voidaan luoda perusta uudelle kahdenkeskiselle ilmailualan turvallisuussopimukselle. Mehän olemme saaneet toimeksiannon jo neuvostolta ihan vain viikko sitten. Ja se kansainvälinen toimintakenttä on jo siis huomioitu, mutta sitä voidaan varmaan vahvistaa entisestään. Kansainväliset foorumit sitten, varsinkin ICAO, ja se on sielläkin jo olemassa osana EUn valtuuskuntaa. Tarkkailijana useimmissa ICAOn elimissä ja se on myös erittäin aktiivinen teknisissä ryhmissä, vetää, vetää esimerkiksi lentokelpoisuusryhmä ikaossa. Herra Van Dalen mainitsi puheenvuorossaan EASan rooli suhteessa kansallisiin viranomaisiin, kenellä on tarkastu, tarkastuksessa hallussaan asiantuntemus. EASalle kansallisen viranomaisen omat roolinsa ja tehtävänsä. EASA on joskus saanut tehtävänsä tehtäväksi olla vastuussa alusten sertifioinnissa esimerkiksi, ja pitää paikkansa, että EASalla on suurin osa tietämyksestä, mutta ei se koske kaikkia aloja. Esimerkiksi operatiivisissa turvallisuussäännöissä kansalaiset viranomaiset ovat, kansalliset ovat vastuussa. Ja siellä on riittävästi tarkastajia riittävällä pätevyydellä. Siitäkin voidaan periä maksua. Me olemme tässä nyt esittäneet että toimenpiteet olisivat yhtenäisempiä. Perusvaatimukset turvallisuustarkastuksille ja mahdollisuuksia tehdä enemmän yhteistyötä, että voidaan vaihtaa esimerkiksi erikoistarkastajia maiden kesken. Ramitaver kysyi varsinkin toimijoiden koulutuksesta ehdotuksessamme ei mennä ihan näin paljon yksityiskohtiin. Meidän mielestämme se riippuu aina toiminnan riskistä. Tässä hyväksytään myöhemmin delegoituja säädöksiä. Silloin päätetään, minkälaista koulutusta on vaadittava, jos on vaadittava. Pysymmekö kehityksen perässä, Rova Kyllönen kysyi. Mielestäni me olemme vahvistaneet tätä mahdollisuutta. Asetus on nyt avoimempi, vähemmän määräilevä kuin nykyinen. Siellä on enemmän joustoa tarjolla. Toivottavasti se auttaa meitä seuraavana, seuraavalla kaudella huomioivan oikeusperusta. Robert Deli mainitsi hiilidioksipäästöjen kasvun tässä asetuksessa ei siihen pelkästään puututa, tosin osittain meillähän on tavallaan koritoimenpiteitä tässä ajatuksena, eli siellä on useita toimenpiteitä päästäksemme eroon päästöistä. Yksi on tekniikka, esimerkiksi hiilidioksidistandardit, ikä on työn pohjalta. Ei asauta meitä puolestaan täytäntöönpanemaan teknisiä ratkaisuja, on muutakin. Operatiiviset toimenpiteet, ilman navigaatiovaihtoehtoiset polttoaineet ja markkinalähtöiset mekanismitkin kuilun kuromiseksi umpeen. Kuten tiedätte, me uurastamme kovasti, että ikä on yleiskokouksessa syyskuussa saadaan maailmanlaajuinen sopimus markkinaperusteisesta mekanismista. riitä kysymys sitten, se on henkilöstösäännössä huomioitu yhtäältä, koska myös EASA johtokunnalla on omat sääntönsä puolestaan eturistista kysymyksen varten. Sitten lentäjät. German Wings tuli monesti täällä esille. EASA on jo tehnyt lukuisia suosituksia huomioiden tuon tapahtuman. Niitä valmistellaan täytäntöönpanoa varten ja aiomme tätä viedä EASan kanssa eteenpäin mahdollisimman pitkällä jo tänä vuonna. No tässä nimenomaisessa ehdotuksessa olemme merkittävästi lisänneet mahdollisuutta vaihtaa tietoa, myös lääketieteellistä tietoa. Tämä on hyvin hankala aihe, mutta mielestämme siellä on nyt ihan hyvä oikeusperusta tarjolla. Rova Sender mainitsi toimipaikan. Todellakin asetuksessa mainitaan Köln. Ja e se on jo aika pitkällä Saksan viranomaisten kanssa sopimusta laadittaessa. Inhimilliset tekijät ovat tärkeä kysymys. Se on huomioitu tässä lentäjien koulutuksessa, lääkärin todistuksissa, mutta haluan tähdentää sitä, että monet muutkin kysymykset, lentoaikarajoitukset, sopimuskysymykset, kuten German Wings-tapahtumasta olemme huomanneet, niin ei tämä suoraan siihen tapahtumaan liity. Herra van de Kamp mainitsi talousarvion, josta jo puhuinkin. Yritän nyt puhua mahdollisimman lyhyesti, kun siellä jo viittelöitte puheenjohtaja. Turvallisuus ja droonit hoidettiin jo kai. Herra Nilsson mainitsi, pitäisikö EASalla olla vahvempi toimenkuva. Meidän mielestämme sillä on jo vahva Meillä on hyvin yhtenäistynyt, yhtenäistyneet markkinat. Se edellyttää myös vastavuorosta valvontaa. Uutuutena tässä erotuksessa on, että EASA, paitsi mitä tehtävissä jo nyt on, voi saada lisätehtäviä jäsenvaltioilta, jos ne niin haluavat. Jäsenvaltio voi sanoa, että en halua enää tarkastuksen hoitaa tässä ja tässä työssä. Ja pyytää, että joku muu sen hoitaisi. Ja se on tosiaan nyt mahdollista. Roa, Roa Foster viittasi dronit mietintöönsä. Olemme siitä kovasti kiitollisia. Olen samaa mieltä, että ehdotus noudattaa paljolti myös hänen mietintönsä johtopäätöksiä. Herra Ertug vielä mainitsi lopuksi Pitäisikö mainita joitakin asioita, verotus, erot, erot työaikarajoitukset jossakin maissa, totta kai ne ovat ilmailualan strategiassa kyllä sinällään, mutta eivät välttämättä mukana kuitenkaan tämän asetuksen soveltamispiirissä. Me pyrimme viemään muualle meidän turvallisuuskäsityksiämme ja standardejamme Tässäkin pyrimme edistämään työtä ikaossa myös kahdenkeskisiin sopimuksiin, niin kutsutuilla ilmaturvallisuussopimuksilla, joita on Kanadan, USA, Brasilian kanssa ja, ja nyt ollaan sopimassa lisää niitä Kiinan ja Japanin kanssa. Siinä kai tärkeimmät. Kiitos. Sorry, um, could we... Kiitos. I didn't get a response on the not taking into niin lentäjien ja muun henkilöstön näkemysten huomioon ottaminen, siihen ei vastattu laisinkaan. Eli miksi tätä asiaa ei laisinkaan tässä nyt vastauksessa huomioitu? Ja lyhyt vastaus tuohon vielä, olkaa hyvä. Well, I mean, I think No, onhan nämä äh, tämä tärkeää, vaikka suoritusperusteisuutta kovasti tässä mm, mainostan, niin ei tämä nyt suinkaan sitä tarkoita, etteikö meillä olisi tiukkojakin sääntöjä tietyillä aloilla. Esimerkiksi lentoaikarajoitteet äh, ovat tällainen asia ja varmasti on hyvät syyt asian säilyttämiseen tällaisenaan. Eli meidän ehdotuksemme tässä liittyy suoritusperusteisuuden toteuttamiseen silloin, kun se on perusteltua, mutta ei aina. Kiitos. Näin no niin, tämä esityslistan kohta on hoidettu. Seuraavaksi sitten EUn ja Israelin välinen euro-välimeri-ilmailusopimus, joka liittyy Kroatian liittymiseen Euroopan unionin Ja esittelijämme edustaja Asis saa nyt puheenvuoron, jotta voi lyhyesti esitellä meille tämän asian. Olkaa hyvä. Muito obrigado, senhor Presidente. Trata-se de dois eh, relatórios de natureza. puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Kyse on kahdesta identtisestä lainsäädäntötekstistä. Kyse on Kroatian liittymisestä EU-hun että edessämme ovat neuvoston suositukset ottaen huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian välistä yhteistä ilmailualiuutta koskeva sopimus. Ja sitten toinen, se liittyy taas Georgian kanssa tehtävän sopimukseen – eli EUn ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian välistä yhteistä ilmailualuetta koskevaa sopimusta muuttavan pöytäkirjan tekeminen Kroatian liittyminen huomioon ottaen. Eli sopimuksen sisältöön ei sinänsä puututa. Kyse on oikeastaan vain äh, siitä, että teksteissä mainitaan myöskin Kroatia. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Manueli, olkaa hyvä. Kiitos. Nämä ovat aika teknisiä asioita, joten kun puhutaan näiden sopimusten laajentamisesta kattamaan myös Kroatia, siis niin EUn ja Israelin välinen sopimus kuin EUn ja Georgiankin välinen sopimus, niin enpä tässä nyt halua käyttää aikaa sen enempää. Mielestäni nämä ovat ihan tällaisia suoraviivaisia asioita ja vastaus on, että kyllä molempiin. Kiitoksia ja seuraavaksi Jackie Foster. Thank you, Chairman. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle. No ei kai tämä niin mutkikas juttu ole. Parempi viedä eteenpäin näitä sopimuksia. Siellä on muitakin jonossa tulossa, ainakin ECR haluaisin viedä tätä eteenpäin mahdollisimman ripeään tahtiin. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi Josu Rados. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Alderyhmän nimissä kannatan näitä molempia ehdotuksia. Kroatiahan on jo itse asiassa vuonna 1998 tämän ilmailusopimuksen allekirjoittanut Kyse on yhteistyön parantamisesta Israelin kanssa erityisesti matkailualalla, eli suoraviivainen juttu siinä kaikki. Kiitoksia. Määräaika tarkistusten jättämiseen on 21.3.2016 kello 12. Pyydän teitä muistamaan tämän määräajan. Ja sitten seuraava. Kyseessä tämä vastaava sopimus Georgian kanssa. Sama liittyy Kroatian liittymiseen. Esittelijämme edustaja Asis saa jälleen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia. Tähänkin viittasin jo äsken. Sisältö on aivan täysin sama. Eli se, mitä sanoin Israelin liittyen, niin sama pätee myöskin Georgiaan. Kyse on sopimuksen sopimuksessa sen huomioiminen, että Kroatia on liittynyt Euroopan unionin jäseneksi. Kiitoksia. Ja Deli, olkaa hyvä. No kiitos vielä kerran toistan, että EPPn nimissä me kannatamme myös tätä sopimusta. Kiitos oikein paljon. Good, ja Jackie. Hyvä, ja Jackie Foster. Yeah, just echo the original point. Samat sanat kuin äskenkin tuemme esittelijää. Josorados. No, Josorados. Thank you, Croatia. Uh, didn't have cooperation. Kroatialla ei ole ollut Georgian kanssa yhteistyösopimusta ilmailualalle, joten tästäpä syystä tämä on askel hyvään suuntaan. No niin, tämähän meni kivuttomasti. Näin tämäkin asia on käsitelty 21. maaliskuuta 2016 tässäkin määräaikatarkistusten jättämiselle. Ja ainut mahdollisuus muutoksille on siis hylätä sopimuksen laajentaminen koskemaan Kroatiaa. Mitään muita tarkistuksia ei hyväksytä. Näin. Näin olemme, tai päätämme tämän kokouksen julkisen osuuden ja jatkamme kolmikantaneuvotteluista, mutta suljetuin ovin, joten pyytäisin niitä, jotka eivät saa tänne jäädä poistumaan salista. Jäsenet toki saavat jäädä.